Ja se on myöskin päätösmä, joka on hyväksytty tämän päivän istunnossa. Lähdetään henkilöiden ja organisaatioista kysymys. Päätämme tämän istunnon jakotason aiemmin.